Haglundin sijaisena. Onko tähän huomautettavaa? Ei, joten nämä asiat on näin päätetty. No sitten pääsemme työjärjestykseemme, esityslistaamme, hyvät naiset ja herrat. Puhemiehistö hyväksyi lopullisen esityslistan luonnoksen 9. joulukuuta 137 artiklan mukaisesti ja tämä lopullinen esityslistaluonnos on myöskin jaettu teille. Ei ole mitään muutoksia tapahtunut maanantai- ja tiistain osalta. Keskiviikko, tällöin EPP, kristillisdemokraatit ovat pyytäneet, että herra Zajerin mietintö joka liittyy jäsenvaltioiden valvontaan komission toimissa otetaan mukaan esityslistalle. Haluan nyt antaa puheenvuoron herra Zayerille, jotta hän voi esittää tämän toiveen. Yes, uh, president, as you rightly said, Kiitos puhemies. Kuten oikein sanoitte, ryhmämme pyytää, että esityslistalle otettaisiin tämä asetus. Tämä on hiukan hankalaa, koska kysymys ei ole oikeastaan pelkästään minun ryhmäni pyynnöstä, vaan myöskin monet muut ryhmät ovat tätä ajatusta tukeneet ja juuri valiokunnassa äh, tätä mietintöä äh, on myös äh, yksimielisesti tuettu, niin että haluan muistuttaa kollegoita siitä, että vuosi on kulunut siitä, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan ja sen toimeen toimeenpanoasetus sen toimeenpanosäädöksestä on asia, joka nyt vuoden jälkeen ja neuvotteluiden jälkeen äh, on tullut vaiheeseen, jossa nyt nämä toimeenpanosäädökset ovat hyvin, vaik- hyvin tärkeitä tälle parlamentille, niin että vuoden jälkeen uskon, että meidän täytyy tätä oikeuttamme käyttää hyväksi. Ja siksi olisi hyvä, jos voisimme keskustella tästä asiasta ja myöskin tämän uuden asetuksen hyväksyä. Haluaisin myöskin kertoa teille, kuten kollegat tietävät, että tämä tilanne neuvostossa oli hyvin vaikea. Siellä oli kaksi jumittavaa äh, vähemmistöä ja siitä syystä tämä on varsin delikaatti kysymys. Senpä takia mielestäni olisi aivan oikein saada tämä asia hoidetuksi mahdollisimman pian jotta parlamentin oikeudet tulisivat täytetyksi ja pyytäisin tätä myöskin muiden ryhmien nimissä. Kiitoksia esittelijälle. Ja sitten tukea tälle ehdotukselle herra Hannes Svoboda. Ja herr Präsident, Hyvä puhemies, emme vastusta sitä, että tämä otetaan esityslistalle, mutta haluan kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että joissakin valiokunnissa, ei ainoastaan meidän ryhmässämme, on edelleen näitä sääntöjä kohtaan hieman epäilyksiä. Tarvitsemme muutokseen ainakin tarkistusten jättämiselle, niin että voimme äänestää viimeistään torstaina. Ja tästä asiasta keskustellaan edelleen, enkä voi sanoa, voimmeko puoltaa tätä vai emme. Eli keskustelemme tästä vielä, mutta emme vastusta tämän asian esityslistalle ottamista. Kaikki on valmisteltu, kun ajatellaan näitä asioita. Mutta tietysti meidän täytyy odottaa vielä tätä äänestystä. Ja sitten kuka haluaisi puhua tätä ehdotusta vastaan? Nobody. Ei kukaan. Selvä. Kuka puoltaa tätä ehdotusta? Kiitos. Kuka vastustaa sitä? Kiitos. Tyhjiä ääniä. No nyt tarkkaan ottaen keskiviikkona me keskustelemme ja täysistunto kestää siis keskiviikkona kello 21 asti. Tarkistukset keskiviikkona 15. joulukuuta kello 10 mennessä, siis 10 aamulla keskiviikkona tarkistukset äänestys toimitetaan torstaina. Kiitos. Sitten toinen ehdotus, jonka on tehnyt sosialistit ja demokraatit. Tämä ryhmä haluaisi tehdä suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle liittyen taloudelliseen hallinnointiin ja artikla 9 Lissabonin sopimuksesta, siis nämä olisi tarkoitus lisätä esityslistalle kyseisen ryhmän mielestä. Rova Trautman esittää tämän esity- ehdotuksen. Kiitos. Toivomme, että otettaisiin uudelleen suulliset kysymykset esityslistalle. Toisaalta kysymys on Rompoin eh, Task Forcesta ja toisesta uudesta eh, lainsäädäntöpaketista, joka liittyy talouden ohjausjärjestelmään institutionaalisista syistä. Ensinnäkin artiklassa 9 Lissabonin sopimuksessa annetaan eh, tämä oikeus ja tämä auktoriteetti, jotta voisimme todella saada sovelletuksi tämän horisontaalisen sosiaalisen lausekkeen ja erityisesti myöskin sosiaalisen vaikutuksen arvioinnit näissä suurissa direktiiveissä ja päätöksissä, joissa kysymys on vaikutuksista kansalaisilla. Herra Jason Monk, joka on EAYn puheenjohtaja on ilmaissut huolenaiheensa näistä leikkaussuunnitelmista, jotka kohdistuvat suoraan kansalaisten palkkoihin, mutta myöskin eläkkeisiin ja myöskin poliittisista syistä. Ja minun ryhmäni tekee tämän ehdotuksen ja haluaisimme osoittaa, että voisimme keskustella näistä markkinoiden sääntelyistä ja että emme pelkästään vain keskustele silloin markkinoista, vaan myöskin äänestämme ja äh, teemme lakeja kansalaistemme puolesta. Toivon, että parlamentti voisi tätä äh, ehdotusta tukea. Kiitokset. Ja nyt pyytäisin, että joku puhuu tämän ehdotuksen puolesta. Kuka haluaisi puhua tämän ehdotuksen puolesta? Kiitos puhemies. Näiden kolmen tuomi, toimielimen parlamentin, neuvoston ja komission välisten suhteiden toimimisen nimissä – Mielestäni tätä kollegan ehdotusta tulisi tukea. Kiitoksia oikein paljon. Ja onko täällä joku, joka haluaisi vastustaa tätä kyseistä ehdotusta? En näe täällä vastaväitteitä. Tästä syystä tästä äänestetään. Ne, jotka puoltavat tätä ehdotusta vasta äänet. Kiitos. Tyhjää. Tämä ehdotus on näin hyväksytty. Sitten kaksi suullista kysymystä lisätään näin ollen keskiviikko-iltapäivään esityslistaan. Ja täysistunto siis jatkuu kello 21 asti. Torstain osalta ei ole mitään muutoksia, joten lopullinen esityslistaluonnos luonnos on näin ollen hyväksytty. Ja voimme jatkaa sitten suoraan ensimmäiseen asiaamme esityslistalla. Kyseessä ovat minuutin puheenvuorot. Työjärjestyksen 150 artikla. Hyvät kollegat, jos nyt